sitten äänestykset, kolme mietintöä. Gualtieri, Euroopan viranomaisen puheenjohtajan toimikauden jatkaminen äänestys alkaa. Has everyone voted? Kaikki äänestäneet. Has everyone voted? Oletko kaikki äänestäneet? Onko ongelmia? niin sanon äänestys sen takia näette sinisen valon edessänne. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrytään seuraavaan Gualtieri-mietintöön. Sanotaan äänestys jälleen kerran. Äänestys alkaa. And if everyone has voted... Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten kolmas mietintö Roberto Gualtierilta. Salainen äänestys, äänestys alkaa. And if everyone has voted... Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrytään eteenpäin. Fontaana mietintö. Bosnia-Herzegovina sekä Europolin välinen operatiivinen strateginen yhteistyö puolesta neuvoston päätöksestä vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Now close the vote. Äänestys päättyy. And that is adopted. So... Hyväksytty. Sitten eteenpäin. Sitten minun äänestys Äänestys alkaa. And I'll close the vote. Ja päättyy. And that is adopted. Hyväksytty. Kiitos. Seuraava mietintö Negreskulta. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Irlannin hakemus. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. And if everyone has voted, I'll close. Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt siirrymme eteenpäin. Haitallisten vieraslajien luettelo kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Against. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan, sillä en näe käsiä, joten pyydän, otetaan äänestystarkistusta varten. We now close the vote, Äänestys päättyy. hyväksytty. Toinen osio puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten päätöslausuma kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Siirrymme sitten eteenpäin. Muuntogeenisen maissin hyväksyminen. Tarkistus 6. Äänestetään nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Has everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 1. Ilmoitusäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys selvä, otte tarkistaa, tarkistus 5, tarkistamme numero 5, äänestys alkaa tarkistuksesta 5, äänestys päättyy, hylätty, päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa, ja päättyy. Hyväksytty. We move colleagues. Kollegat, siirrymme seuraavaan Niedermayerin mietintöön. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa puolesta. Ensimmäinen osa vastaan. tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa vastaan. tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 15. Äänestys päättyy. Hylätty. Siirrytään alkuperäisen tekstin ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta. Haluatte tarkistaa toisen osan kollegat, se taisi olla selvä. No, mutta tarkistetaan, äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. Tarkistus 8 puolesta. Oletteko tarkistaa numero 19? Äänestys alkaa. Tarkistus 19 ja päättyy. Hylätty juuri juuri. Tarkistus. Puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Minun äänestystarkistus 9. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty alkuperäinen teksti on 7 7, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkoitus 11, äänestys, äänestys alkaa. The vote is now closed. Ja päättyy. Hylätty, siirrymme eteenpäin alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan alkuperäinen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Nostakaa kunnolla 20 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Ilmoitelma kohta 4 ja 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Mehut äänestystarkoitus 12. Äänestys alkaa ja päättyy. Ja se on hylätty. Tarkistus 13, nimenhuoltoäänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. on 21 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 22 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Alkuperäinen teksti. Suosituksessa C14. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan vastaan tyhjä hyväksytty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 2, nimenhuutoäänestys alkaa. The vote is now closed. Ja päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty Alkuperäinen teksti D1 viimeinen kohta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 5 nimenhuutäänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjä, Ylätty. Tarkistus 6, äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 7D puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistetaan toinen osa, sitä on pyydetty. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. hyväksytty. Nyt kappale A, 7, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Nyt kappale A, T, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. And the vote, colleagues, is now... Ja päättyy. Hyväksytty. We move colleagues to the... Siirrytään eteenpäin kollegat Beldarin mietintö EUn ja Kiinan suhteista. 36 alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjä Hyväksytty. Kohta 28 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti. Uskoakseni meillä on suullinen tarkistus Butikofferilta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puhemies. Tekstin keskellä, eh- keskelle ehdotan, että lisätään seuraava lause. Kehottaa Kiinaa pohtimaan uudelleen kantaansa ja pyytää kaikkia osapuolia mukaan lukien Kiinaa kunnioittamaan UNCLOSin mahdollista tulevaa päätöstä. Kiitos. Onko vastustusta tälle suulliselle tarkistukselle? Jos ei, voimme äänestää puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 45 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 48 puolesta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 51 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 54 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjä. Hyväksytty 58 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Yleiskappale AB puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan. Nimenhuutoäänestys alkaa. We can now close the vote. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Kiitos. Seuraava mietintö. Onnistumaan humanitaarisen avustuskokoukseen Enrique Guerrero Salom. Kohta 11. osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kohta 13. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kohta 14 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kohta 20 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 21 neljä osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty, kolmas osa puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty, neljäs osa puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. Kohta 23, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kohta 34, neljä osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestys, alkaa. The vote is now closed. Ja päättyy. And that is rejected. Hylätty. Neljäsosa nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 40 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää.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 47. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan. Tyhjää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 vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantosa N, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Martinin mietintö kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittämisestä, mutta pyydän anteeksi esittelijä, saatte puheenvuoron. Merci, madame la présidente. Kiitoksia rouva puhemies, arvoisat kollegat. Ihan nopeasti haluaisin tervehtiä äh, teräsammattiyhdistysliikkeen edustajia täällä täysistuntosalissa. He tulevat Luxemburgista ja Belgiasta. Tämä sektori on aivan näkymättömän kriisin kourissa ja todella tervehtisin heitä. Kiitos tuestanne. Thank you. We now... Kiitos. Nyt sitten äänestämään kollegat. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kahdeksan. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Aloitatko kolme puolesta vastaan tyhjää? Tarkistan tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 11. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan kolmas osa. Kohdasta 11. Nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 12. Ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 13. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan kohdan 13 toinen osa, nimen huutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 14 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Kohta pyydetään tarkistamaan kohta 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17. Kuudessa osassa ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty toinen osa, nimen huutoäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty kolmas osa, sekin nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty neljäs osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty viides osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kuudes osa, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19. Kuudessa osassa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kolmasosa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viidesosa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuudesosa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistan tämän, en saanut selvää. Kohta 23 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. selkeästi hyväksytty. 26 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 27 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Johdantosa D, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. osa E. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. osa H puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä johdantosa H Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosa I, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosa M, ensimmäinen osa. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. tasa O. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jos on tasa P, nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1, nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten äh, päätöslauselma Kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Seuraavaksi sitten Unkarin tilanne. Tässä EPP on lähettänyt päätöslauselman äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. En. No voimme tarkistaa tämän, jos haluatte. Eli äänestys alkaa päätöslauselmasta ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi neljän poliittisen ryhmän e- yhteinen päätöslausuma Kohta kolme. Nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kohta viisi. Nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kohta seitsemän. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 10. Sekin nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantoosa H kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan puolesta vastaan. Tyhjää. Voimme tarkistaa tämän. Siis kokonaisuudessaan päätöslauselma. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Kiitoksia. Siirrymme seuraavaksi äänestysselityksiin. Pyytäisin niitä, jotka eivät aio antaa äänestysselitystä, poistumaan täältä täysistuntosalista. Ja aloitamme sitten, kun puhe kuuluu. Eli ensin